torstaina. Siirrymme viimeiseen asian esityslistalla tänään minuutin puheenvuoroihin. Aloitamme edustaja Heissin puheenvuorosta yksi minuutti. Mikrofoni. Thank you indeed, President, uh, for the opportunity of... Kiitoksia puhemies. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Haluan ihan lyhyesti kertoa savukkeiden salakuljettamisesta, joka on ongelma 10 miljardia euroa vuosittain katoaa. Tämän takia se on myös 11 prosenttia kaikista, 11 prosenttia kaikista savukkeista on laittomia, meillä Irlannissa 13 prosenttia. Ja niinpä halusin tuoda esille tällaisen Olafin käyttämän operaation replika, joka lokakuussa takavarit rikkoi 13 miljoonaa savuketta, jota oli tuotu minun maahani ja muualle. Me tarvitsisimme lisää yhteistyötä Olafin mm, ja kansallisten rannikkovartioisten ja tullien välillä meidän pitää integroida näitä toimijoita, jotta voimme lopettaa savukkeiden salakuljettamisen. Muistuttaisin teitä, että kyseessä on minuutin puheenvuoro, yksi minuutti. Edustaja Kaputo. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, keskuspankin stressitesten jälkeen 25 pääsin läpi ja siellä oli pääoma riittävästi. Yhdeksän italaista oli mukana näissä. Varmaan päästään, joudutaan ongelmiin yritysten kannalla, varsinkin jos arvioidaan sitä, mitä tarvetta on Italian pankeissa vahvistaa pääomaa 10 miljardilla. Kun ajatellaan, että 10 miljardia voitaisiin käyttää, mutta miten pankeista voi taata sen, että pääomat virtaavat tuotantotalouteen? Ja totta kai miksi sitten stressitetin parametrit ovat olleet tiukempia kuin on muiden maiden kohdalla ollut. En oikein ymmärrä, kun ei tässä ole vastauksia löytynyt. Ehkä Italia ei ole samalla viivalla muiden maiden kanssa. Me emme saa rangaista pankkijärjestelmiä ja täytyy välttyä reaalitalouden kielteisen vaikutukselta. Kiitoksia edustaja Sver, yksi minuutti. Hvala lijepa ob koncu vsake plenarke Evropski parlament obravnava... Kiitoksia rouva puhemies. Kaikkien täysistuntojen päätökseksi parlamentti käsittelee ihmisoikeusrikkomuksia kolmansissa maissa, joissa ongelmia on niiden kunnioittamisessa. Minun täytyy sanoa, että myöskin minun kotimaassani Sloveniassa meillä on ihmisoikeusrikkomuksia esiintynyt kahden vuoden tuomio. Annettiin Janis Jansalle oppositiojohtajalle. Tiedämme, että lopultakin tämä tuomio ei tule toteutumaan, mutta Euroopassa on kuitenkin poliittinen vanki, joka on jo 158 päivää ollut vankeudessa. Ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää toimia. Me luotamme Euroopan unionin apuun. Kiitos puhemies. Viimeksi kun täällä puhuin, otin esille Euroopan nuorisotakuun ja miten yhdistynyt kuningaskunnan hallitus on epäonnistunut toisessa vaiheessa käyttää näitä varoja. Nyt haluan tänä iltana puhua rakenneinvestointirahaston rahoista, joita komissio ei vapauta, koska he ovat niin huolissaan, että yhdistyneen kuningaskunnan paikalliset yrityskumppanit eivät ole riittävän vastuuntuntoisia ja läpinäkyviä varojen käytössä. Hallituksemme tyy on iloinen tästä, koska eivät näitä varoja haluakaan. Tuloksena on, että nämä hyvin tärkeät varat jäävät käyttämättä. Minä vetoan komission ja hallituksen, että hoitakaa se pois. Merci. La parole est à madame... Kiitoksia, edustaja Tomasic. U sjeni skandaloznog poteza Haškog tribunala koji je na slobodu Kiitos. Haagin vapautuspäätös, johon Serbian, vapauttava päätös, johon Serbian hallitus ei ole mitenkään reagoinut. Nyt Kroatia kroatialainen sotarikollinen kärsii tuomiotaan Serbiassa, vaikka emme tiedä, miten Serbiassa tätä asiaa voidaan käsitellä, koska tämä sotarikos tapahtui Kroatian maaperällä. Ja, vaik- ja, ja, ja vielä ongelmallisempaa on, että edes humanitaariset työntekijät eivät voi häntä käydä katsomassa vankilassa. Hän ei saa terveydenhuoltoa, hänen terveytensä on huonossa kunnossa ja, ja häntä ei voida mitenkään auttaa. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Bilbao Barandica, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin tuomita tilanteen, jota 1500 ihmistä kärsivät jossa. Se on 254 kilometriä alue, pieni osa Baskimaata, mutta Kastilla Leonia. He haluavat olla osa Baskimaata. He ovat usein otteisen tämän tuoneet julki ja ovat kaikin keinoin pyrkineet toteuttamaan tämän. Mutta viime viikolla suuret espanjalaiset puolueet jälleen kerran vain sanovat ei kongressissa epärationaalinen päätös, koska jos ajatellaan julkisia palveluita, joita ihmiset käyttävät, ja se arkeakin mutkistaa. Tämän lisäksi se on epädemokraattinen päätös, koska sosialistit ja kansanpuolelaiset vievät tässä vallan ihmisiltä ja, ja tässä myös vanhoja määräyksiä rikotaan ja ihmisten tahtoa Treviniossa. On vaikea ymmärtää nyt, miksi mutkikavissa kysymyksissä ei halua käyttää. Tämä, monsieur Haristi. Kiitoksia edustaja Haisti. Kiitos. 9. marraskuuta Kataloniassa järjestettiin demokraattinen mielenosoitus, joissa lähes kaksi miljoonaa kävi urnilla. Espanjan valtion vastaus oli kielteinen ja kantien nostaminen ja siinä käytetty muitakin keinoja, joita on nähty Euroopan unionissakin. Näin käy minunkin maassani, Baskimaassa. Siellä viedään oikeuksia. Espanjan valtio edellyttää valtavia muutoksia perusteissa niin, että luovutaan tästä epädemokraattisesta lähestymistapia. Minäkin otan Euroopan parlamenttia tekemään työtä, jotta kansakunnat voisivat päättää itse, itse asioistaan. Tämä on demokraattinen periaate, joka ei riipu jonkun jäsenvaltion rakenteista, vaan se on eurooppalainen periaate. Merci, monsieur. La parole désormais, monsieur. Kiitoksia. Edustaja Terika Brass. Oui. Pardon, Pardon. pour la prononciation. Pardon. Gracias, señora. Anteeksi. Kiitos, puhemies. Vähän siihen suuntaan, miten herra Huoristo totesi todellakin 9. marraskuuta yli kaksi miljoonaa ihmistä menivät kaduille ja osallistuivat kansallistoimintaan päättämään tulevaisuudestaan. Siellä äänesti pari miljoonaa Katalon itsenäisyydestä. Espanjan hallitus oli kieltänyt tämän osallistumisen ja vei tämän tuomioistuimiin, josta tämä tuomittaisiin ja myös meidän pääministerimme ja hallituksen jäsenet. Ja ei tätä voi ymmärtää, että Euroopan unionin jäsenvaltio haluaa estää sen, että kansalaiset äänestävät vapaasti omasta tulevaisuudestaan. Minusta vaikuttaa, että nyt on tullut korkea aika, että Euroopan demokraatit ja Euroopan parlamentti puolustavat avoimesti demokratio-oikeuksia, joita katalanilla on. Kiitoksia. Merci, la parole est à monsieur Kiitoksia, edustaja Tamburano. Kiitos. Minä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että Kreikassa sähkölaitoksen työntekijät ovat nyt vaikeassa tilanteessa. Kiinalainen yritys ja italainen yritys osoittivat kiinnostusta hankkiakseen tuon yksikön, mutta tämä sama yrityksen, joka on muissakin yrityksissä mukana, on Italiassakin erityisesti. Eli tämä on paradoksaalinen tilanne. Tämä Grid Corporation toimii Italiassa ja samanaikaisesti on myös kilpailijana Kreikassa Atmen hankkijakseen. Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot haluavat tuloja ja unohtavat kansalliset strategiset tavoitteet johtuen myös säästötoimista. Italiassa se on toteutunut ja koko Etelä-Euroopassa kaikkien täytyy huomioida se, miten komissio estäisi tällaisen paradoksin syntymisen niin, että... Merci. La parole est à monsieur Papadakis. Kiitoksia edustaja Papadakis. Η κυβέρνηση μαζί με την Τρόικα στην Ελλάδα με κριτήριο... Kiitos. Hallitus ja Troikka käyttää pääomakriteereitä, vähentää ja pienentää e, eläkkeitä ja alentaa eläkeikää. Ja koitetaan poistaa sosiaaliturvaa ja koitetaan vain saada paljon tuottoa ja voittoa. Nämä barbaariset toimenpiteet lähentyvät autoritäärisyyttä AY-aktivisteja vainotaan, ihmisiä vainotaan, vaikka he saa, heidän pitäisi antaa oikeus mielenilmauksiin. Ja, ja aktivistit osoittavat mieltään kapitalisteja vastaan. Vaino menee käsi, kulkee käsi kädessä EU-politiikan kanssa. Kansalaiset pelkäävät tätä EU-politiikkaa. Meidän pitäisi 27.11. perustaa yleislakko. Hvala za besedo, predsedujoča. O 25. obletnici paca Berlinskega zidu lahko... Sulin, paljon kiitoksia. 25 viides vuosipäivä Berlinin muurin kaatumisen ähm, kohdalla on kyseessä ja nyt näemme, että monet lupaukset äh, rautaesiripun kumoamisen jälkeen annetut sellaiset eivät ole vielä täyttyneet äh, Sloveniassa. Tänä vuonna Sloveniassa juhlimme 25. vuosipäivää, äh, Demoksen vuosipäivää, joka oli kansallisen konsensuksen suurempia johtajia tuona aikana, mutta meillä on yhä vapaan demokraattisen yhteiskunnan tiellä esteitä. Komissio on jo korostanut sitä, että oikeuslaitoksen uudistus ei ole tyydyttävä Sloveniassa ja oikeuslaitosta johtavat sellaiset henkilöt, jotka ovat rajoittaneet ihmisoikeuksia hyvin vakavalla tavalla. Vaikuttaa sitä, että Berliinin muuri on yhä pystyssä Sloveniassa. I ne bi samo Hrvatska trebala biti zabrinuta zbog ponašanja Srbije u odnosu prema Rusiji postoji prikriveno negodovanje mnogih diplomata zbog posjeta putina beogradu vojne parade priređene njemu u čast ali i vojne vježbe specijalnih jedinica europske unije. stoga bi se moglo govoriti i o provokaciji. nisu nas impresionirali ni najnoviji događaji oko puštanja e, optuženog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 puhua herra Sessionin vapauttamisesta Haagissa. Ministeri Dajis on sanonut, että Serbian pitää päästä merelle. Jos Venäjän ja länsimaiden välit huononevat, niin meidän pitää valita puolemme EU-kandidaattina, mutta EU ei voi olla hiljaa, jos haluaa itäiset maat mukaan. Yeah. Kiitoksia Kiitoksia rouva puhemies, hyvät kollegat. Tällaisena vaikeana aikana, kun uskonnolliset ja yhteisöjen väliset jännitteet ovat kovia. Me tarvitsemme tunnustuksettomuutta enemmän kuin koskaan tässä kontekstissa. Paavi Fransiksen vierailu parlamentissa on valitettava. Parlamentti ei ole kenttä, jolla käydään uskonnollista keskustelua. Kun voimme perusoikeuksia puolustaa ja vastustaa syrjintää, jos tällaiset tunnustukselliset organisaatiot voivat vaikuttaa demokraattisiin valintoihin. Miksi me emme suojele demokratiaa uskonnon vaikutukselta? Meidän täytyy puolustaa tunnustuksettomuutta Euroopassa. Tämä tekee mahdolliseksi elää yhdessä erimielisyyksistämme huolimatta. Päättäisin Gambettan sanoihin. Me emme ole minkään uskonnon vihollisia päinvastoin. Me olemme oman tunnon vapauden puolustajia ja tunnustamme ja puolustamme kaikkia uskontoja ja filosofisia ajatuksia. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Selenova. Kiitos puhemies. Minä haluaisin puhua yhtenäismarkkinoista. Komission julkaissut kirjeen 8. päivä elokuuta. Se oli osoitettu tietylle eurooppalaisille autovuokraamoille, jotka eivät toimi asianmukaisesti. Kaikki asiakkaat eivät ole pystyneet vuokraamaan autoa. Lokakuussa komissio antoi vastauksen toimistaan ja edelleen sallitaan, että autovuokraamot voivat ottaa eri hintoja sen mukaan, mikä on kuluttajan IP-osoite, tai sitten pitäisi jotenkin perustella. Mielestäni tämä on syrjivää. Tässä on mainittu objektiivisia kriteereitä, mutta ei niitä ole perusteltu kuitenkaan. minun mielestäni tässä loukataan palveludirektiiviä. Minä vetoan komission ja rouva komission jäseneen. La parole est à monsieur Marias. Edustaja Marias. Kiitos puhemies. Saksa ei maksa Kreikalle eh, sotakorvauksia, jotka Pariisin konferenssissa 1946 sovittiin 126 miljardia euroa ilman korkoja, eivätkä suostu myöskään allekirjoittamaan rauhansopimusta Kreikan kanssa. Saksa ei suostu palauttamaan tätä pakkolainaa, joka Kreikan oli pakko ottaa vuonna 1942. Ja tämä laina, tämän lainan takaisinmaksu on ryhtynyt tuhonnut Kreikan taloutta. Tuhannet köyhtyivät ja tuhat, tuhansia karkoitettiin maasta ja monet kuolivat Saksassa keskitysleireillä. Tässä pienessä mustassa kirjassa kaikki lukee. Sen Malolis Gleses on, kollegamme on sen julkaissut. Nyt Saksan pitää maksaa omat korvauksensa jedan od strateških ciljeva europske unije je kvalitetna Kiitoksia puhemies. Yksi Euroopan unionin pyrkimyksistä on se, että meillä olisi hyvät infrastruktuuriyhteydet jäsenmaiden välillä. Ja tässä kontekstissa erityisesti viittaisin teihin ja rautateihin, jotka ovat erittäin tärkeitä. Haluaisin vedota komissioon, jotta Kroatian ja Slovenian kanssa yhdessä – täydennettäisiin Kopparbujen reitti ja Postoina Rupa ja Jieka reitit ja myöskin Mariborista Kroatian rajalle vievä tie. Nämä tiet ovat erittäin tärkeitä. Rieka sataman kilpailukyvylle, Israelin turismille ja Zagrebin ja Mariborin kansalaisten liikkumismahdollisuuksille. Tässä haluaisin pyytää komissiota harkitsemaan mahdollisuutta rahoittaa näitä projekteja. Paljon kiitoksia, edustaja Klessos. Muchas no, no, gracias. No, no, monsieur Klessos. <laughs> edustaja Klessos. Η δημοκρατία στην Ελλάδα παραβιάζεται. Δημοκρατία loukataan Kreikassa kun sen ulkomailla asuvia kansalaisia ei anneta osallistua vaaleihin. Kriisin seurauksena me olemme nähneet myös maastamuuttovirtoja, kun nuoret varsinkin lähtevät Kreikasta. Kreikan hallitus estää näitä nuoria käyttämästä oikeuttaan Kustannukset olisivat liian korkeat, jos joutuisi menemään maahan äänestämään. Toisin sanoen pitäisi olla rikas voidakseen äänestää. Näin ei kuunnella ulkomailla asuvia kreikkalaisia ja he eivät saa äänioikeuttaa. Muut voivat kyllä Euroopan unionin vaaleissa äänestää. Euroopan parlamentti on hyväksynyt useita päätöslauselmia, mutta niitä ei noudateta. ei lakkeja ja panna, Miksi Euroopan unioni painostaa Kreikan hallitusta, vaikkakin se pyrkii pankkia pelastamaan, eli kuka pelastaa kansalaisen. Monsieur Utasun. Kiitoksia, edustaja Utasun. Kiitos puhemies. 22. päivä Kanarian saarilla tapahtui vakava onnettomuus. Greenpeace-järjestön oli rauhanomaisesti osoittamassa mieltä öljynporausta vastaan, jota Petrosol harjoittaa, niin estettiin ja Espanjan laivasto puuttui toimintaan. Tässä rauhanomaisen mielenosoitukseen on puututtu, vaikka se on unionin peruskirjassakin taattu. Siellä julkinen valta käytti sotilasvoimia osaa väestöä vastaan. Tämän lisäksi tällä on merkittäviä vaikutuksia myös näihin aluksiin. Haluamme, että parlamentti toteaa tämän vakavan tapauksen ja pidätetään syylliset. Me haluamme puolustaa kansallisyhteiskunnan oikeutta protestoida ympäristörikoksia vastaan, joita hallitukset tekevät. Tämä koskee myös öljynporaustoimintaa. Kiitoksia. Edustaja Evi. Grazie. Kiitos. Päästökauppajärjestelmä tuli Dohan kierroksella yhdeksi välineeksi, jonka tarkoituksella oli päästä eroon ilmastonmuuttavista päästöksistä, kuten Kioton pöytäkirjassa vaadittiin mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Ajateltiin, että kun annetaan markkinoiden määritellä päästöjen hinta, niin päästäisiin eteenpäin hyvä parempaan käyttäytymiseen ja, ja, ja käytettäisiin parempia tekniikoita yrityksiä aivan kiintiöiden alkuvaiheesta lukien kun päästön hinta oli vain muutaman sentin, niin huomattiin, mitkä olivat reunaerot. Koko IL, joka hyväksyttiin 2009, perustuu nimenomaan ennusteisiin, jotka ovat kaukana todellisuudesta, jotta voitaisiin ilmastonmuutosta vastaan torjua. Tarvitaan vakavia välineitä, joilla ei anneta pörssimeklarille liikkumavaraa, koska he ovat ainoastaan tästä hyötyneet Siksi nyt on tullut korkea aika, että käydään vakavaa keskustelua kaikkien osapuolten kanssa, jotta ymmärrettäisiin, miten päästäisiin eteenpäin tässä järjestelmässä, että voidaan käyttää voimavaroja, joita on. Kiitoksia. Fossenberg. Kiitoksia, edustaja Fossenberg. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας... Kiitos. Viime vuosina Euroopassa kansalaiset ovat jääneet köyhyysrajan alle, koska on monissa maissa käytetty näitä rahoituskriisistä johtuvia sopeutusohjelmia 120 miljoonaa eurooppalaista itse asiassa asuu tai elää tänä päivänä köyhyysrajan alapuolella. Me olemme kolmanneksi köyhin alue, neljä miljoonaa yhteiskunnasta syrjäytynyttä, jotka, jotka Kreikassa ylittävät selvitä. Ja 120 000 pk-yritystä on sulke, mennyt konkurssiin, kauppoja suljettu ja tilanne on todella huono. Nyt tähän tilanteeseen pitää puuttua. Euroopalla pitää löytyä pitkä tähtäimen strategia, jotta voidaan palauttaa Kreikan elintaso. Grapini. Kiitoksia edustaja Grappini, yksi minuutti. Doresc să atrag un Kiitoksia rouva puhemies. Haluaisin soittaa hälytyskelloja, sillä on vahvoja epäilyksiä, joiden mukaan poliittista sekautumista on tapahtunut eh, niin, että lehdistön vapaus minun maassani vaarantuu. kun perheen toiminta osoittaa, että 150 000 euroa Romanian presidentti on ottanut vastaan ja televisiokanava ähm, on viety oikeuteen. 134 poikkeusta ei ole otettu huomioon ja ihmisiä on vangittu tilanteen perusteella eräitä on tuomittu kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen ja takavarikkoja on tehty kolmansien osapuolten osalla, jotka eivät olleet mukana koko tapauksessa. Uskon, että kansalaisten oikeudet ja lehdistön vapaus ovat vaarassa maassani. Edustaja Sani. Kiitos, puhemies tuskin minun täytyy sen tarkemmin selittää, miten vaikea tilanne Ukrainassa on, varsinkin rajoitusta ajatellen. Me hiljattain hyväksymme assosiointisopimuksen Ukrainan kanssa ja sen myötä meidänkin harteillamme on tietty vastuu. Ei tämä ole sama kuin aikana Unkarin ja EUn välillä sovittiin. Täällä on nyt energiatoimitus vaarassa. En tiedä, onko Euroopan unioni kiinnittänyt huomiota riittävästi tähän, niin että saadaan aikaan Ukrainan riittävät perusrakenteet ja muissakin assosiaatiomaissa. Parempi varautua pahimpaan. Madame Valina. Kiitoksia edustaja Valina. Gracias, Kiitos puhemies. Huomenna meillä on kansainvälinen päivä liittyen naisiin kohdistuvan väkivaltaan, vaikka edelleen tätä on paljon yhteiskunnassa. Meitä on yli puolet, meitä naisia, ja perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan 72 miljoonaa naista on kärsinyt Euroopassa parisuuden väkivaltaa. Ja milloin naiset ottavat vakavasti tällaisen politiikan, ettei ole pelkästään puhuta tästä sunnuntapuheessa. Ja tämä osoittaa, että ihmisoikeuksia on loukattu ja me emme unionissa voi sitä sivuttaa eikä sallita. Ja siksi me vaadimme, että Euroopan unionin kaikissa jäsenvaltioissa Istanbulin pöytäkirja ratifioidaan niin, että meidän meidän ennaltaehkäisyä varten, ettei leikata myöskään tukea uhreille, kuten Espanjassa on käynyt. 35 prosenttia on tätä leikattu, siksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä, että päästään tästä vitsauksesta kerta kaikkiaan. Fernandes. Kiitoksia edustaja Fernandes. Kiitos puhemies. Euroopan unionin komissio on esittelemässä meille investointiohjelmaa, jonka ennakkoedellytys se oli myös komission ohjelmassa, kuten esitti. Meillä on paljon huhua ja tietoja kuultu näistä lähteistä, jotta voidaan 300 miljardia saada kasaan, mutta me olemme juurikaan kuulleet siitä, miten hankkeet valitaan, mitä kriteereitä käytetään, jotta voidaan rahoitusta jakaa eri hankkeille, joita sitten ehkä rahoitetaan, mutta Espanjassa on jo tullut epävirallisia tietoja siitä, että Espanjan hallitus panee etusijalle hankkeita, vain tiet, ilman, että annetaan mitään tietoa autonomisalueille. Tämä osoittaa taas, kuinka lojaali valtio meillä on. Siksi vetoan komission, että Timmerson, että taataan valintaprosessissa täysin riippumattomuus niin, että jäsenvaltiolta vaaditaan valintaprosessi, joka on läpinäkyvä niin, että myös autonomiset alueet voivat osallistua, kuten asustuoreissa, eli minun avaalieni. Kiitoksia, edustaja Tokes. romániában twenty five évvel ezelőtt bukott meg a ceausescu jubileum legszebb ajándéka. Ceausescun diktatuuri kaatui Romaniassa 25 vuotta sitten. No, äh, Klaus Johanneksin valinta oli paras tämänvuotinen uutinen äh, Transilvaniassa. Äh, entinen kommunisti on ollut pitkään voimassa ja Viktor Pontan häviäminen oli kommunistien paluulle suuri hävikkö vaalien aikana näkyy tämmöinen Obama-vaikutus, kuten 25 vuotta sitten Timosuorassa. Tänä vuonna Transilvaniassa oli tärkeitä muutoksia. Unkarilaiset, saksalaiset, joita vainottiin Ceausescun vallan aikana yhdessä romanialaisten kanssa, kaikki äänestivät Klaus Johanneksen puolesta. Last Fridays. Kiitoksia, rouva puhemies. Vuosi sitten Maxima Marketin katto katto äh, putosi äh, ostajien päähän. 54 ihmistä kuoli. 23 lasta, äh, lasta menetti yhden vanhemman tai molemmat. Tämä oli Latvian itsenäisyyden ajan suurin, suurin onnettomuus ja itäisen Euroopan suurin katastrofi 30 vuoteen. Nämä ihmiset eivät kuolleet terrorismin, sodan tai luonnonkatastrofin seurauksena, vaan rauhan aikana ja kaupassa käydessään. Vuoden aikana Latviassa kukaan ei ole vielä joutunut oikeuteen. Yhteiskunta ei vielä tiedä kukaan syypää eikä sitä milloin poliisi tai e, yleinen syyttäjä saa tutkimuksen valmiiksi. Tällä hetkellä Latvian hallitus ei enää edes maksa menehtyneiden perheille sosiaaliavustuksia, mutta kukaan näitä 54 ihmistä ei enää saa takaisin eloon. Kiitoksia edustaja Bokovic eh, spoštovana predsedujoča želim Minulla on kysymys, joka äh, liittyy kesäaikaan siirtymiseen ja säästöihin. Äh, useita vuosikymmeniä sitten Euroopassa tämä omaksuttiin, koska tarkoituksena oli säästää energiaa, mutta nykyisin, kuten tiedämme, toisenlaiset tavat ja kehitys maanviljelyksessä, äh, liikenteessä ja muutoin ovat tehneet meidät vähemmän riippuvaiseksi kesäajasta. Sanottiin, että illalla äm, säästetään monissa maissa, äm, Aasiassa ja muuallakin. Tästä toimista on kuitenkin luovuttu. Kansalaiset kritisoivat äh, kesäaikaan siirtymistä, sillä se vaikuttaa heidän unen laatuunsa ja haluaisin pyytää, että komissio arvioisi uudelleen tätä tapaa. Edustaja Tapanelu. Kiitos, puhemies. Hyvä puhemies, me olemme nähneet huolestuttavia lukuja nuorisotyöttömyydestä. Siksi voi miettiä, onko heillä minkälaista tulevaisuutta edessään. Nuorena edustajana ymmärrän, mitä nuoret joutuvat käymään läpi. Ei voi kehittyä minkälaista luottamusta instituutioihin. Nuoret tarvitsevat toimielimiä, jotta me tekisimme heille jotain heidän elämänsä hyväksi. Meillä on 5,9 miljoonaa nuorisot, nuorta työttömänä myös meidän maassamme. Kreikassa tarvitaan nuorisotakuuseen lisää varoja. Jokainen euro, joka on investoitu nuoriin, on investoitu nimenomaan tulevaisuuteen. Meidän täytyy avata Eurooppaa rajat ylittäville hankkeille, jos hankkeella rahoitetaan nuorten työllisyyttä. Nuoret sukupolvet täytyy ottaa mukaan enemmän Euroopan unionin toimintaan. Kiitoksia näin. Pääsimme puheenvuorolistan loppuun. Huomenna 25 marraskuuta kello yhdeksän jatkamme. Esityslista on julkaistu Euroopan parlamentin nettisivulla. Kiitoksia ja hyvää illanjatkoa.